Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Hyvät edustajat, jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? En näe niitä, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraavaksi viisi esitystä Iranista, Shirin Ebanin tapaus.